tälle sitoumuksenne tarttua näihin kysymyksiin julkisesti ja yksityisesti Iranin kanssa? Olemme selkeyttä täysissä määrin siitä, mitä on tapahtunut, odottaen, että ne, jotka katsotaan vastuulliseksi väkivallasta, joutuvat siitä vastaamaan. Tämä yleisesti katsotaan. Se, että pyrkii antamaan vastauksen nyt joihinkin erityisiin kysymyksiin, joita te olette ottaneet esille, on sanottava, että on totta, että tuki tälle tähän ydinsopimukselle on estänyt Euroopan unionia keskittymästä analyysiin, tai, mutta tämä ei ole täysin kuitenkaan totta, koska me olemme olleet mukana suorassa aktiivisessa vuoropuhelussa Iranin kanssa kaikista kysymyksistä, ylläpitäen EUn itsenäisiä rajoittavia toimia yllä, mukaan luettuna myöskin ne, jotka ovat liittyneet ihmisoikeusrikkomuksiin. Me emme usko, että olisimme paremmassa tilanteessa tarttua näihin kysymyksiin ilman, että tämä sopimus olisi voimassa. Voin vakuuttaa teille, että voimakkaasti uskon, että tämä mahdollistaa on sellainen, että se on valmistettu yhdistyneen kansakuntien päätös, turvallisuusneuvoston päätösosama, se ei ole mikään ähm, eurooppalaisten keksintö. Ja kun turvallisuusneuvosto hyväksyi tämän, me katsomme, että se on ratkaisevan tärkeä kysymys alueelliselle ja eurooppalaiselle turvallisuudelle. Kukaan ei halua nähdä kilpailua ydinvarustelusta, eikä kukaan ole pystynyt esittämään – rauhanomaista ratkaisua sen varmistamiseksi, että varmistettaisiin se, että Iran ei kehittele ydinaseita. Sanottuani tämän voisin sanoa, että meillä on ollut lukuisia mahdollisuuksia sitten kesäkuun 2019 ilmaista huolestuneisuutemme syvästi siitä, miten Iran ei täysin täytä sitoumuksiaan, ja me puolustamme tämän sopimuksen tavoitteita ja sen täyttä noudattamista, mutta teemme parhaamme säilyttääksemme tämän sopimuksen. Ihmiset sanovat jotkut siis, että me olemme liian pehmeitä Iranin suuntaan. Minä haluan puhua teille nyt suoraa kieltä. En nyt halua puhua niin, että kaikki ovat iloisia. Meidän on syytä puhua todellisista asioista. Olemmeko me liian pehmeitä Iranin suhteen? En usko. EUlla on tiellä edelleenkin monia seuraamuksia käytössä. Ensinnäkin eh, ydinase eh, levityksen estävä eh, seuraamukset, ihmisoikeusseuraamukset, joita koskevat siis 83 yksilöä ja yksikköä, joita ja tämä liittyy myöskin sellaisten laitteiden vientiin Iraniin, jota voitaisiin käyttää sisäisen sorron välineenä ja sellaisten välineiden viemiseen, joilla voidaan manipuloida televiestintää. Tähän tiedätte, että jos häiritsee esimerkiksi internetin toimintaa, se tehdään hienostuneilla televiestinnän välineillä. Ja kolmanneksi seuraamuksia, jotka liittyvät meidän Syyriä, Syyriä koskevaan eh, terrorismin vastaiseen toimintaamme. Joten me emme ole mitenkään erityisen pehmeitä. Me teemme sen, mitä meidän on tehtävä. Ja ymmärrän, että te ymmärrätte sen, että tämä sopimus on meille niin tärkeä, että se ei kuitenkaan estä meitä ottamasta kantaa silloin, kun sellaiset asiat, joita eh, on tapahtunut Iranissa, tapahtuu. Kysymys on tästä ihmisoikeuskysymysten lisäksi myöskin protestioikeuksista ja sanoakseni teille asian suoraan tällä hetkellä mitään ehdotuksia lisäluetteloista. Kuitenkin prosessi, joka koskee tämän ihmisoikeusratkais, ihmisoikeuden hallinnon äh, vuotuista tarkastelua, on käsillä. Meillä on ihmisoikeusseuraamuksia edelleen käytössä ja ne koskettavat 83 yksilöä ja yksikköä Iranissa. Kysymys on hyvin vaikea. Me jatkamme työskentelyä sen parissa käyttäen saman aikaan diplomaattista kapasiteettiamme. Voitaksemme kuitenkin todeta, että tämä on hyvin tärkeä meidän turvallisuudellemme. Kuitenkin me puolustamme ihmisoikeuksia Iranissa ja muualla. seuraamusjärjestelmällä äh, järjestämällä diplomaattisella painostuksella – ja pysyvillä vaatimuksillamme siitä, että ihmisoikeuksia on kunnioitettava. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä puhemies, tämä on ollut hyvin intensiivinen istunto. Tämä on ollut minun ensimmäinen istuntoni ja haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun ja haluan kiittää myös tuosta, että kaikki eivät näe samalla tavalla kuin minä vasemmalta oikealle, ja niillä on samanlaisia näkemyksiä, erilaisia lähestymistapoja, eri ymmärtämistä, ymmärtämistä siitä, mitä maailmassa tapahtuu, tässä vaikeassa maailmassa, jossa meidän täytyy elää. Tänään olemme kattaneet neljä eri aihetta, neljä vaikeaa aihetta. Kiitos teille kaikille teidän puheenvuoroistanne ja kiitos tuesta sille työlle, jota teen. Kiitos. Kiitos. Haluan ilmoittaa parlamenttia siitä, että keskustelun päätyessä meillä on kuusi päätösasemaesitystä. Ja näin sitten päätän keskustelun. Huomenna äänestämme asiasta. Haluan ilmoittaa sen, että Euroopan kansanpuolue on ilmoittanut Euroopan parlamentin puhemiehelle, että se tekee muutoksia parlamentin valiokunnissa ja valtuuskunnissa. Uusien jäsenemme ovat nyt esillä sitten tämän istunnon pöytäkirjassa ja heidän nimityksensä on voimassa siitä hetkestä lähtien, kun sitä on ilmoitettu, eli siis tästä hetkestä. Kiitos. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Euro Neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta Euroopan unionin strategia naisten sukuniten silpomisen lopettamiseksi maailmassa. Haluaisin antaa puheenvuoron neuvoston nimissä rouva Tuppuraiselle – Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, naisten ja tyttöjen oikeudet ja sukupuolinen tasa-arvo on ollut Suomen puheenjohtajakauden tärkein prioriteetti, joka pohjautuu yhtäläisille oikeuksille ja seksuaaliterveydelle ja lisääntymisterveydelle. Me olemme vakavissamme näiden sitoumusten suhteen, kun olemme sitoutuneet kestävän kehitykseen ja kauppaan. Vaadimme, että kumppanimme poistavat kaiken sukupuolittuneen äh, väkivallan ja syrjinnän mukaan luettuna haitalliset käytänteet, kuten äh, sukupuolisen naisten silpomisen. EU ja sen jäsenvaltiot ovat pitkään osoittaneet sitoutumisensa ja johtoroolinsa monenvälisellä tasolla ja edistäneet tyttöjen ja naisten oikeuksia ja sukupuolista tasa-arvoa. EUn ja YKn yhteinen Spotlight-aloite, jolla on korostettu tätä ilmiötä, on esimerkkitapaus tästä työstä. Olemme globaalisti ponnistelleet tasa-arvon puolesta ja naisten voimaannuttamisen puolesta ennakkoehtona sille, että pääsemme kestävän kehityksen tavoitteisiin. Afrikassa Spotlight-aloite on puuttunut sukupuolittuneeseen väkivaltaan, lapsiavioliittoihin, naisten sukupuolten silpomiseen ja tämän yhteyteen äh, lisääntymisterveyteen. Kansainvälinen konferenssi, jossa käsiteltiin väestökysymyksiä ja Tanska, Kenia ja YK äh, Nairobin säätiö olivat sitä järjestämässä ja se oli suuri menestys. Tehtiin rahoitussitoumuksia sekä julkiselta että yksityiseltä taholta ja annettiin myös poliittisia sitoumuksia. Muun muassa se, että ponnistellaan, jotta päästäisiin äh, siihen, että vuoteen 2030 mennessä naisia ei enää silvottaisi ja tämä liittyy myös kestävän kehityksen agendaan. Meidän saavutuksemme ja johtoroolimme on todellisuutta, mutta meidän on jatkettava työtä, jotta todella pääsemme tavoitteisiin, tavoitteisiimme ja tämä käytäntö kitketään täysin pois, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, YK on nimennyt helmikuun kuudennen päivän sellaiseksi teemapäiväksi, jolloin muistutetaan, että pyrimme nollatavoitteeseen. Joka vuosi tarkastelemme myös EUn toimia tällä alalla. Hyvin tarkkaan luemme komission ehdotukset, jotta EUn strategiset sitoumukset voidaan uusia Nehän tulevat totensa päähän tämän kuun lopussa. Toivottavasti mukana on myös EUn strategia, joka pyrkii lopettamaan naisten sukupuolisen silpomisen kaikkialla maailmassa kerta kaikkiaan. Lopuksi haluan vielä muistuttaa, että ikävä kyllä suuri osa naisista EU:ssa elää sukupuolisen silpomisen seuraamusten kanssa, tai ainakin ovat tällaisessa vaarassa. Me olemme tietoisia siitä, että meidän on tehtävä Euroopassakin enemmän työtä, jotta kansallisia lakeja täytäntöön pannaan, tarjotaan tukipalveluita ja tarjotaan myös yhteisöille tukitoimia. Olen puhemies vakuuttunut siitä, että kun jatkamme tätä yhteistyötä, niin onnistumme varmistamaan Euroopassa ja globaalisti myös lisätoimia. Kiitos tästä tärkeästä keskustelusta. Kiitos. Antaisin puheenvuoron komission nimissä Helena Dalille. Arvoisa puhemies, kiitän Euroopan parlamenttia siitä, että tämä tärkeä aihe on nostettu tämän päivän esityslistalle. Kiitän myös Suomen hallitusta vahvasta sitoutumisestaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Tämä aihe on hyvin lähellä sydäntäni. Olen sitoutunut tekemään kaiken voitavani sen eteen, että tämä hirviömäinen tapa saadaan kitketyksi. Monet miljoonat naiset ja tytöt joutuvat kokemaan näitä kauheuksia. Jopa tällä hetkellä, kun me täällä asiasta keskustelemme, on ehdottoman tärkeää, että me tuomme tämän räikeän ihmisoikeuksien polkemisen esille, taistelemista vastaan. Se koskettaa naisten oikeuksia ja tyttöjen oikeuksia erityisesti. EUn ja YKn ohjelmat, joiden tarkoituksena on kitkeä kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on saanut rahoitusta 100 miljoonaa euroa ja tämä on todella hyvä. Ja tällä projektilla on tarkoitus saada aikaan sellainen tilanne, että yksikään tyttö tai nainen ei jää syrjään. Ja meillä on paljon pienempiä hankkeita useissa Afrikan maissa ja EU tukee myös UNICEFin ohjelmaa, jonka avulla pyritään pääsemään eroon sukupuolielinten silpomisesta ja tällä on pystytty tarjoamaan merkittävää tukea naisille ja tytöille, jotka kärsivät silpomisesta ja sen seurauksista. Ja tällä on pyritty myös kannustamaan yli 3000 yhteisöä, joissa on yli 8 miljoonaa ihmistä asukasta, että he, ne kieltäisivät todella tämän sukuelinten silpomisen. Tiedämme, että sukuelimiä sil, elimiä silvotaan myös Euroopassa satoja tuhansia näitä naisia ja tyttöjä on jopa Euroopassa. Euroopan toimielimet ovat tässä tärkeässä roolissa, kun pyrimme tarjoamaan tukea, neuvoa ja estämään ja torjumaan tätä kamalaa käytäntöä. Kaikissa jäsenmaissa sukupuolielinten silpominen on rikos. Meidän tulee tukea uhreja, antaa heille turvaa ja tämäkin on mainittu EUn lainsäädännössä. Erityisesti viittaan tässä uhrien oikeuksien direktiiviin ja tämä asia on otettu huomioon myös EUn turvapaikkalainsäädännössä. Komissio jatkaa DAFNE-ohjelman rahoittamista. Äh, sillä rahoitetaan nimenomaan hankkeita, joilla torjutaan sukupuolittunutta väkivaltaa, erityisesti äh, sukuelinten silpomista. Ja tässä 12,4 miljoonaa euroa on tämä budjetti nyt äh, tällä rahoituskaudella, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, meidän täytyy tehdä vielä enemmän, jotta voimme välttyä siltä, että 200 miljoonaa naista ja tyttöä ei joudu tämän käytänteen uhriksi. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme tukea ja suojella uhreja. Ja tämän, tämä asia täytyy nostaa nyt viisivuotiskaudella unionin tasa-arvopolitiikkojen keskiöön. Olen varma siitä, että jos me tehokkaasti torjumme sukupuolesta johtuvaa väkivaltaa ja me niin saamme hyviä tuloksia aikaan. Olen varma siitä, että Euroopan parlamentti auttaa meitä tässä uusi tasa-arvostrategia, joka hyväksytään ensi vuonna, ottaa esille juuri naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan mukaan lukien sukuelinten silpomisen ja sen torjunnan. On tärkeää tehdä työtä laajalla rintamalla ja tarkastella asiaa monesta näkökulmasta ja kaikkien politiikan alojen läpi. Minä uskon, että voimme jatkaa näiden viiden prioriteetti alueen työstämistä. Nämähän ovat mainittu komission tiedonannossa vuodelta 2013. Meidän täytyy parantaa tietoa, sitten pitää tukea kestäviä sosiaalisia ketjuja ja täytyy syytteeseenpanoa kehittää ja torjuntaa maailmanlaajuisesti. Naisten oikeudet ovat EUn ulkopolitiikan keskiössä ja tämä sisältää nimenomaan sukupuolielinten silpomisen vahvan torjunnan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa ympäri maailmaa, jotta voimme taata YK on kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon. Niissähän on mukana myös sukupuolittuneen väkivallan kitkeminen. Meidän täytyy valjastaa kaikki kumppaniverkostomme ympäri maailmaa. Meidän täytyy tunnustaa, että sukuelinten silpominen on hyvin arkaluontoinen asia, mutta se kuitenkin kohdistuu suoraan ihmisoikeuksiin. Siinä evätään naisilta oikeus omaan kehoon, oikeus terveyteen, oikeus hyvään elämään. Ja sen takia on tärkeää tehdä yhteistyötä myös silvottujen uhrien kanssa. Meidän täytyy, täytyy voimaannuttaa näitä naisia, meidän täytyy pyrkiä välttämään väärinymmärryksiä ja väärinkäsityksiä. Meidän täytyy välttää sitä, että näitä naisia leimataan. Pitää torjua rasismia ja muukalaisvihaa kaikin keinoin. Meidän tulisi taata yhteistyö, kumppanuus ja vuoropuhelu. Me tarvitsemme rahoitusta ja lainsäädäntöä, tämä tuli jo sanotuksi, mutta sen lisäksi me tarvitsemme sidosryhmiä kaikilla politiikan tasoilla, kansallisissa hallinnoissa. Meidän täytyy saada tukea terveydenhuoltoalan ammattilaisilta, uskonnollisilta ja yhteisöllisiltä johtajilta ja perheiltä. Tällä tavoin voimme kitkeä tämän karmean käytännön lopullisesti maailmasta. Minä olen iloinen, että tämä tärkeä asia on nostettu esityslistalle ja jatkan mielelläni työtä tämän asian parissa. <coughs> Ja nyt Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimissä edustaja Fitzgerald saa puheenvuoron. Thank you. Can I... Kiitos. Haluan ja nyt sanoa, että myös tänne sanat, jotka tällä on lausuttu, ovat tulleet todella hyviä sekä neuvoston että komission taholta Naisten sukuelinten sulpominen. Kolme sanaa, jotka on ymmärretty kulttuurina, perinteenä, jopa lääketieteellisenä menettelynä. Mutta nämä kolme sanaa eivät ole mitään tällaista. Nämä kolme sanaa ovat väkivaltaa naisia kohtaan. Ja väkivaltaa naisia kohtiin, joka johtaa va- vammoihin, jotka muuttavat elämää perustavallisesti, vahingoittavat naisia nimenomaan siinä, mikä on olennaista naisena olemissa. 2019 lokakuussa arvioitiin, että 200 miljoonaa tyttöä ja naista on ollut naisten sukuelinten sivumisen kohteena 30 maassa UNESCOn mukaan. Ja tämä on äh, nyt vain ne tapaudet, joita raportoitu. Monet ihmiset ajattelevat Afrikan maanosaa, kun ne kuulevat tästä puhuttavan maita, joissa suuri osa väestössä on kokenut tämä 40, 40 prosenttia naisista, ja Japan e- etiivässä 65 prosenttia naisista on ollut tämä kohteena, mutta tosiasia on, että se tapahtuu kaikkialla maailmassa, Indonesiassa, Malesiassa ja niin edelleen. Mitä me sanoisimme, jos kysymys olisi meidän äidistämme, sisaristamme, vaimostamme tai serkustamme? Olisiko me yhtä välinpitämättömiä kuin tavallisesti olemme? Olisimme raivoissamme. Ja meidän pitää olla niiden naisten ääni, jotka eivät voi puhua puolestaan. Me teemme työtä sen varmistamiseksi, että Istanbulin yleissopimusta pannaan toimeen, mutta on selvää siis, että naisten sukupuolten väkivalta, joka kohdistuu naisiin, ja meidän käyttävä kaikkia välineitä sen kitkemiseksi pois. Miten me sen teemme? Sen pitää olla vakava todellinen prioriteetti, todellista sitoutumista. Meillä täytyy olla poliittista johtajuutta poliittisilta johtajilta kaikkialta maailmasta, niin miehiltä kuin naisilta. Meidän täytyy saada aikaan maailmanlaajuinen lähestymistapa asiaan, jossa on mukana maailmanlaajuisesti mun lukuisia sidosryhmiä, kansalaisjärjestöjä, perheitä, naisia. UNICEF on todennut, että se selvitykset, jotka se on tehnyt, enemmistö tytöistä ja naisista unissa maissa – kun ne saavat riittävästi tietoa toivoisivat, että naisten sukupuolten loppuisi. Tarvitaan sellaisia ihmisiä kuin Rova Kanko, jotka ovat tuoneet tämmöisiä esille ja erään irlantilaisen henkilön, joka on työskennellyt Somalian hallituksen kanssa, jotta naisten sukupuolten poistettaisiin. Väkivalta naisia kohtaan on rikos, naisten sukupuolten silpominen on rikos. Meidän tehdä kaikkemme sen lopettamiseksi. Kiitos sosiaalisten demokraattien ryhmän nimissä. Edustaja Neuschel, olkaa hyvä. Immer schon leider immer schon. Yhä vain naisen keho on taistelukenttä. Tästä ei päästä eroon jokaisessa kulttuurissa, uskonnossa, mantereella ja jokaisena ajanjaksona. Aina sitten naisen keho joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Minkä takia? Muistakaamme, että, että juuri naisen keho on joutunut hyökkäysten kohteeksi vaikkapa Kiinassa, jossa jalkoja typistettiin. Ei miesten jalkoja kukaan typistänyt. Ja sitten naiset joutuivat ahtautumaan korsetteihin. Ja nämä, ovat, nämä seuraukset ovat naisten kanssa olleet vuosikymmeniä ja miehet eivät joutuneet tästä kärsimään. Ja nyt tämä on edessämme. Silpominen vie naiselta seksuaalisuuden ja vaikeuttaa monia keskeisiä elintoimintoja. Ja tässä kyse on taas naisista. Miehet eivät joutu tällaisen silpomisen kohteeksi. Ja entä sitten tällainen älytön äh, neitsytkulttuuri, joka aina äh, val- valtaa äh, sijaa jopa Euroopassa. Eli aina halutaan, halutaan ähm, kontrolloida naisten kehoa. Miehet haluavat kontrolloida naisen, naisen kehoa ja tämä johtaa silmittömiin kärsimyksiin. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Renew-ryhmän puolesta. Edustaja Tolre, olkaa hyvä. Aujourd'hui, 500 000 naista Euroopassa, 200 miljoonaa maailmanlaajuisesti on sukuelinten silpomisen uhreja. Heidän intiimielämänsä, naisen elämä kärsii ja he joutuvat kohtaamaan yksin seuraamukset. Tästä vitsauksesta on päästävä eroon ja sen takia meidän on hyväksyttävä yhteiset toimet, jotka ovat käytännönläheisiä. Ensinnäkin meidän on varmistettava se, että tietoja kerätään me tarvitsemme täsmällisiä tietoja, joita voidaan myös vertailla. Ja meillä on oltava kiistattomat numerotiedot, joiden pohjalta voimme seurata tilannetta mukaan luettuna Euroopassa. Meidän on tehtävä kaikki yhteistyötä, jotta toimimme myös ennaltaehkäisevästi. Näin saamme kaikki toimijat mukaan tähän työhön, mukaan luettuna ne yhteisöt, joita asia erityisesti koskee. Me tarvitsemme myös tukitoimia suojaa, juridista apua kaikille niille henkilöille, joita asia koskettaa. Arvoisa komission jäsen, meillä on kaikki keinot käsissämme, jotta voimme tarttua tähän ongelmaan. Komissio on sitoutunut siihen, että sadan ensimmäisen päivän aikana se julkaisee strategian, joka edistää tasa-arvoa ja taistelee sukuelinten silpomista vastaan. Meillä on myös Istanbulin yleissopimus. Siinäkin viitataan äh, sukuelinten silpomiseen, mutta seitsemän jäsenvaltiota ei ole sitä vieläkään ratifioinut. Meidän eurooppalaisten täytyy puhua näiden naisten puolesta. 68 miljoonaa tyttöä tällä rytmillä äh, vuoteen 2030 mennessä äh, altistuu tälle järkyttävälle teolle, jos me emme toimi. Me emme voi olla toimimatta. Teillä on täysi tukemme, jotta tämä strategia otetaan käyttöön. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on vihreiden ryhmän puolesta edustaja Hesberger Fofana. Naisten sukuelinten silpominen on aivan kamala tapa, jo ei lääketieteellisistä syistä sukuelimiä silvotaan. Ja tämä on todella järkyttävä ihmisoikeusloukkaus naisia ja tyttöjä kohtaan. Se on isku lisääntymis- ja seksuaaliterveyttä vastaan. Se rikkoo fyysisen eheyden näiden naisten ja tyttöjen kohdalla. Erityisesti Afrikassa, Iranissa, Irakissa, lähi Kaakkois-Aasiassa, jopa Euroopassa. Saksassa äh, todetaan, että 20 000 naista on joutunut tai on riskissä ja 4 000 tyttöä, siis pelkästään Saksassa. Ja usein maahanmuuttajataustaiset naiset ovat tässä uhan alla. Äh, sukuelinten silpominen äh, todella heikentää yhteiskuntia ja se on täysin älyttömien uskonnollisten käsitysten seurausta. Ja tässä Tämä on lainsäädännöllä kielletty yli 20 maassa Afrikassakin, mutta silti tämä käytäntö on vain vallassa. Ja islamin uskoisissa maissa esimerkiksi on ryhdytty kampanjointiin ja nämä voivat sitten johtaa hyvin tuloksiin ja nämä täysin vanhentuneet käytänteet ovat on sellaiset, että väitetään, että ne ovat, ovat isla, tai islamin uskon mukaisia Koranissa ja muissa pyhissä kirjoissa, mutta tämä ei todellakaan ole näin. Tällä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Ja sitten todellakin tässä naiset asetetaan, asetetaan aivan hirveään tilanteeseen vanhentuneiden käsitysten takia ja tässä täytyy nyt todella tehdä kaikkemme, jotta tästä käytänteestä päästään eroon. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa, sellaisten yhteisöjen kanssa, joissa tätä vielä harjoitetaan ilman leimaamista. EUn pitää tukea niitä organisaatioita, jotka pyrkivät tukemaan naisten ja tyttöjen fyysistä eheyttä. Täytyy päästä eroon tällaisista vanhakantaisista kulttuureista ja kitkeä tämä käytäntö kokonaan. Me emme halua tuhota kulttuuria tai perinteitä, ei, vaan me haluamme päästä eroon tästä väkivallan teosta, joka tuhoaa tytöt ja naiset. Pyydän, että pitäydytte puheajassa, joka teille on myönnetty. Seuraava puhuja on edustaja Andersson ID-ryhmästä. Olkaa hyvä. Me puhumme täällä EU-strategiasta, jolla pyritään torjumaan naisia halveksivaa naisten sukupuolten, sukuniten silpomisen äh, tavasta. Kuulimme kollega Fitzgeraldilta, Tolevelta, Helsbergistä, Povanalta, että he todellakin tuomitsevat syvästi tämän toiminnan ja ovat valmiita torjumaan tätä epäilemistä toimintaa vastaan. Tällainen valheellinen tekopyhyys on todellakin vertaansa vailla, koska yli kolme viikkoa sitten juuri he tekivät tarkistusesityksen Istanbulin yleissopimukseen, jonka tavoitteena oli, että tämä kuvottava aihe otettaisiin esille ja tuomittaisiin. Miksi? Siksi, että näin tyttöjen ja naisten kärsimys on teille suunnastona yhdentekevää. Teille oli paljon tärkeämpää hylätä tarkistus siksi, että se oli minulta henkilöltä, joka oli toivottu, joka kuuluu väärään puolueeseen. Päätösaselma, joka hyväksyi 330 000 sana, 3300 sanaa, minun päätösmuutoksen on tullut lisää 176 sanaa, joka olisi tullut esille päättäväisyyden, jolla torjuttaisiin tätä kuvottavaa toimintatapaa vastaan ja tuomittaisin se. Mutta Tällä tavalla naisten sukupuolielinten silpominen no- ja sen tuomitseminen nousee sille vain yhden ainoan kerran, ja se on lähes samanarvoinen kuin jonkinlainen alaviite. Tätä te siis haluatte nyt myydä sitten toimintana, jossa torjutte tällaista käytäntöä. Hävetkää. Tähän ottavat myös, tänään käytän puheen myös edustaja McGuinness, Pereira, Walsh ja Jones. Mainitakseni vain muutaman. Hekin äänestivät tarkistusta vastaan vaikka hekin, kun hekin sitten esittelevät täällä samanlaista tekopyhää ö, osanottoa, niin myöskin sorvatesta Asita Kanko on todella tyväs, osataan syvää kunnianosoituksen puutetta. Seuraavaksi edustaja Kanko Euroopan konservatiiviverhormistien ryhmästä. FGM affects every stage of your life. Sukuelinten silpominen vaikuttaa kaikkiin elämän vaiheisiin. Se on osa ihmistä itseään. Se vaikuttaa lapsen luottamukseen. Se vaikuttaa siihen, miten voi rakastua. Se vaikuttaa kokemuksiin raskaudesta, siihen, miten synnyttää. Se vaikuttaa myös siihen, miten rakastaa muita ihmisiä ja miten suhtautuu itsensä. Silpominen on pahinta väkivaltaa, omaa kehoa, mieltä ja arvokkuutta vastaan. Silloisena, se, sellainen, silloin kun lapsi on haavoittuvimmillaan, silloin vain tekee parhaansa ja yrittää pysyä hengissä. Joutuu sellaiseen tilanteeseen, että jatkuvasti tarkkailee itseään. Tämä on myös minun jokapäiväistä taisteluani. 200 miljoonaa tyttöä ja naista ovat samassa tilanteessa, mukaan 500 000 täällä Euroopassa. Nyt muutos on jo liian myöhässä ja sitä on liian vähän. Me tarvitsemme kiireellisesti toimintasuunnitelman ja strategian, jolla pyritään vai- kestäviin vaikutuksiin. Minä sain inspiraatiota Saharov-palkitun puheenvuorosta. Hän muistutti meille tällä viikolla, että kaikkien toimiemme taustalla ja valintojen taustalla on tyttö, jonka tulevaisuus on riippuvainen meidän toimistamme. Meidän on ensin nähtävä heidät, kuultava heitä, meidän on suojeltava heitä ja meidän on yhdessä mahdollistettava se, että heillä on hyvä tulevaisuus edessään. Kiitos. Köszönöm szépen. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Rodriguez Valop, joka edustaa GUE NGL-ryhmää. Naisten sukuelinten surpaminen, kuten muukin Macho-väkivalta on ihmisoikeusrikkomus, syrjinnän muoto, joka koskee naisia, heidän sukupuolisia ja lisääntymisoikeuksiaan. Edustaja Andersson oli se, että te pyrisitte myöskin lisäämään islamin vastaisuutta, kun puhuitte tästä ja sitä kulttuuriimperialismia, joka on häpeällistä eurooppalaisille. Me puhumme käytännöstä, joka ei tapahdu pelkästään Afrikassa. Ei voida leimata yhtä maanosaa, jossa tulee maahanmuuttajia tänne naisten sukuelinten samoista tapahtuu myös Lähi-idässä, Lasenassa, Amerikassa ja es on pyritty käytettyä jonkinlaisten tautien korjaamiseen, kuten naisten hysteriaan esimerkiksi. Kysymys on myöskin uskonnollisesta käytännöstä tästä harjoittavat myöskin kristityt koptit ja myöskin jotkin juutalaiset, jotka soveltavat omalla tavallaan pyhiä kirjojaan. Meidän ei pidä epäillä sitä, etteikö, anteeksi, teidän pitää puhua hitaammin, koska tulkit eivät pysty seuraamaan teidän puhenopeuttanne. Äärioikeisto Euroopassa eivät kiinnosta tytövätkään ja naiset, jotka ovat sulkemisen uhreja. Heille on tärkeää, että voivat käydä risti retkeä omalla tavallaan siitä, miten ymmärtävä kristinuskon Istanbulin yleissopimus ainoa tapa, jolla voidaan puuttua tähän asiaan. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Walsh Euroopan kansanpuolueesta. Hyvät kollegat, äh, on suuri pettymys, että tämä keskustelu järjestetään näin myöhään. Tämä ansaitsisi tulla kuulluksi paljon laajemmassa piirissä. 28 jäsenmaata taistelee tätä käytäntöä vastaan aktiivisesti. On <clears throat> selvää, että toiminta ei kuitenkaan ole hyödyttänyt niitä 200 miljoonaa, jotka ovat tästä joutuneet kärsimään ja se ei myöskään auta niitä 180 000 ihmistä tai tyttöä naista, jotka ovat tämän, tälle altistumassa Euroopassa. Tämä on Tämä tehdään, tätä tehdään siksi, että voidaan kontrolloida naisen kehoa, ei anneta heidän elää ansaitsemaansa elämää. Tämä perustuu väärään ideologiaan, että että tyttö, tytöt mukaan jotenkin hyötyisivät tästä hirveästä ta, ta, ta, hyökkäyksestä ja väkivallan teosta. Tätä ei voida jättää sikseen. Meidän täytyy sukuelinten silpomista pitää eh, raakana väkivallan tekona, joka pitää kitkeä. Meidän täytyy vahvistaa EUn strategiaa tämän käytänteen kitkemiseksi, jotta voimme suojata tulevia tyttösukupolvia. Meidän täytyy ottaa yhteyttä yhteisöihin, uskonnollisiin johtajiin ja kansalaisiin, koska he ovat muutoksen moottori. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Me tarvitsemme vielä vahvaa sitoutumista. Meidän täytyy ymmärtää, miten suuressa vastuussa olemme ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme tämän hirveän käytänteen kitkeä. ja Ward sosialistista ja demokraateista. Um, according to the World Health... WHO mukaan on arvioitu, että yli 200 miljoonaa tyttöä ja naista on joutunut kokemaan sukuelinten silpomisen niissä maissa, joissa sitä käytetään, mukaan luettuna EU-jäsenvaltioissa. Lisäksi on arvioitu, että on noin kolme miljoonaa tyttöä vaarassa joka vuosi. Kyse on väkivallasta naisia ja tyttöjä vastaan. Tämä ei ole mikään puolustettavissa oleva kulttuurinen toimi, vaan patriarkaatin toimintaa. Meidän on lopetettava sukupuolinen silpominen. On tehtävä yhteiskunnan kaikkien kerrosten kanssa yhteistyötä, jotta voimme valistaa perheitä niin, että tytöt ottavat vastuun omista kehoistaan ja on kehotettava myös miehiä puhumaan tätä brutaalia käytäntöä vastaan. Tapasin tänään kenialaisia tyttöjä, jotka olivat ehdolla Saharov-palkinnon saajiksi. He ovat perustaneet sovelluksen nimeltään iCut, niiden tueksi, joita tämä toimi uhkaa. Myös kansalaisjärjestöt voivat näitä tyttöjä auttaa. Nämä tytöt näyttävät meille tietä. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Vilva Barandika Renew-ryhmästä. Olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Naisten sukuelinten silpominen on vitsaus, joka jatkuu valitettavasti edessä Afrikan maissa ja Euroopassa ja koskee miljoonaisia. Se selkeästi rikkoo ihmisoikeuksia vastaan, se kiertää sukupuolisen tasa-arvon, se on hyökkäys lapsuutta vastaan. Sitten tormisen valvontaa, yhteistyötä. Euroopan täytyy johtaa tämän torjumiseksi ja poistamiseksi. Meidän vahvuutemme ovat lukuisat laboratoriot alueellisella paikalla, jotka tuovat rukoksia naisille, jotka eivät pysty selvitymään tässä silloin, kun palaavat maassa, maansa. Nyt tiettyjä alueita, joissa tätä toimintaa Paski maassa on kouluja ja terveyskeskuksia, jotka ovat omistautuneet tälleiselle valvonnalle, ja myöskin siis koulutusta, sosiaalipalvelua ja myöskin oikeuslaitos toimii myös tässä mukana koordinoidusti. Se, että on tällainen verkosto, joka suojelee perheitä, se kouluttaa aikuisia ja lapsia, ja tätä kautta torjutaan tätä toimintaa. Se on myöskin lamassa aikaan yhteistyömuotoja kautta Euroopan, joka asiat tunnistan. Tätä kautta myöskin yhdennetään tätä toimintaa, jota komissiokin hyödyntää näitä kokemuksia. Kiitos seuraavaksi edustaja Sutter vihreiden ryhmästä. Mrs. President, Madam Commissioner, Minister. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvä ministeri. Tämä käytäne on yksi kamalimmista tavoista kontrolloida naisia ja tyttöjä. Minä olen gynekologi ja parlamentaarikko. Minä aina taistelen seksuaali- ja lisääntymisterveyden puolesta ja minä ju- julki, tai todella tuomitsen tämän julman käytännön. Tämä koskettaa satoja miljoonia naisia ja tyttöjä ympäri maailmaa. Nämä luvut puhuvat puolestaan. 4,1 miljoonaa tyttöä ja naista on riskin, riskissä joutua tämän hyökkäyksen kohteeksi ja kaikista haavoittuvimmat ovat tässä etulinjassa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta sukuelinten silpominen saadaan loppumaan. Kaikkien pitää torjua tätä naisten, miesten, poliittisten ryhmien, puolueiden. Me emme saa ajautua kuitenkaan vihapuheeseen ja väärinkäsitysten levittämiseen. EUn täytyy nousta torjumaan tätä kamalaa käytännettä ja tämä pitää kitkeä kaikkialta maailmassa ja EUn pitää laatia sellainen strategia, jolla sukupuolielinten silpominen saadaan lopetetuksi. Kiitos seuraavaksi edustaja Joron ID-ryhmästä. Puhemies, hyvät kollegat. Olin Nairobissa parlamentin matkalla ja siellä suuri määrä naisia kärsi sukupuolielinten silpomisesta ja pakkoavioliitoista. Kyse on väkivallasta naisia vastaan. Nuorilta tytöiltä leikataan kritoris joko partaterällä tai lasin palalla. Tämä on kidutusta ja siinä hyökätään naisen arvokkuutta vastaan. Myös Eurooppaan on tuotu tämä perinne, tämä barbaarinen tapa. Ranskassa 124 000 tyttöä kärsii sukupuolielinten silpomisista ja monet ovat riskissä. Komissio arvioi, että yli kaksi miljoonaa eurooppalaista naista on silvottu. Nämä ovat kestämättömiä lukuja. Minkälaiseksi yhteiskunnaksi olemme muotoutumassa, kun tytöt ja naiset joutuvat elämään vaarassa, että heidät silvotaan? Edellisessä istunnossa ryhmäni teki tarkistuksen. Me tuomitsimme nämä toimet ja halusimme, että ryhdytään selkeisiin toimiin, mutta ikävä kyllä poliittisista syistä tarkistus hylättiin. Äh, yli 400 parlamentaarikkoa äänesti tarkistustamme vastaan. Toimet voivat olla perinteisiin pohjautuva, mutta nämä eivät ole meidän perinteitämme. Ranskassa nuoret tytöt korostavat sitä, että Ranskan lainsäädäntö ei ole riittävän tiukkaa, jotta voitaisiin toimia sosiaalisia käytänteitä ja uskomuksia vastaan. Meidän on ryhdyttävä päättäväisiin toimiin silvomista vastaan. Jäsenvaltioiden tulee ilmoittaa äh, silpomisesta äh, äh, esimerkiksi terveydenhuollossa. Tämä on oltava pakollista. Me emme voi toimia näin löysästi, vaan meidän täytyy tämä barbaarinen käytäntö päättää. Muistutan, että Eurooppa on Jean d'Arcin ja Marie Curien manner. Naiset ovat määritelleet pitkälti sen, mitä me olemme. Meidän on suojeltava tätä Eurooppaa, naisten oikeuksien kehtoa ja vapauksia, jotka koskevat kaikkia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Stegrud ECR-ryhmästä. Fru Rouva puhemies sukupuolten silpomista, joka suunnilleen tapahtuu Afrikassa ja lähi mutta myös täällä. Saksassa on arvioitu, että tällaisia naisia on yli 20 000, Ranskassa 60 000. Ja Ruotsissakin, joka, joka on, itse, on itse nimitetty feministinen hallitus, lähes 40 000, mikä on erittäin epämiellyttävä asia, jos ajatellaan sitä, miten huippupaikan Ruotsi on saanut tällä listalla Euroopassa on, tällä on henkil- elinikäisiä vaikutuksia, ei pelkästään niin tapahdu silloin, kun tytöt matkustavat kotimaahansa. Tätä tapahtuu Malmössä, Vuulengessä, Vuurosissa. Ja tämä myöskin tieteellisten toimistoissa ollaan järkyttäneet näistä tytöistä. En kiinnosta siitä, miten millaiset vaatteet tytöt käytävät, mutta Tätä ei voida poistaa kaikkialta maailmasta tapaa, mutta ainakin tytöille Euroopassa meillä on enemmän vastuuta ja mahdollisuuksia sadakaan tiukempia rangaistuksia, enemmän tiedostuksesta tästä asiasta ja, ja käyttää enemmän viranomaisia, mutta tämä edellyttää poliittista tahtoa, poliittista prioritoisia. Tämä ei ole hyväksyttävää missään maailmassa, mutta on häpeä, että se tapahtuu meidän kotikentällämme. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Pereira. GUE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos puhemies. Naisten sukuelinten silpominen on hirveä väkivallan teko tyttöjä ja naisia kohtaan. Usein se tehdään varhaislapsuudessa aivan kamala asia, jolla on valtavia vakavia seurauksia fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Erityisesti kun ajatellaan kaikista haavoittuvimpia eh, ihmisryppiä, ihmisryhmiä, Eli nämä ovat nuoria tyttöjä, alle 15-vuotiaita suurelta osin. Me voimme torjua tätä hirveää väkivallan muotoa vastaan torjumalla sitä niissä yhteisöissä, joissa tämä käytäntö on arkipäivää. Meidän täytyy tuoda naisten oikeudet selvästi esille. Meidän täytyy lopettaa kaikenlainen sukuelinten silpominen. Se on asia, jolla voimme parhaiten edistää naisten lisääntymis- ja seksuaaliterveyttä. Seksi, seksuaalivalistus on myös yksi tärkeä osa tätä projektia. Meidän täytyy myös muistaa äitiysterveys, miten tämä vaikuttaa äitiysterveyteen jos me saamme naisten silpomisen loppumaan, niin me saavutamme isoja askelia. Edustaja Saita Lehos Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos puhemies. Luvut, jotka liittyvät tähän vitsaukseen, ovat aivan hirvittäviä. Varmastikin vain heijastelevat osittain todellisuutta. On kysymys todellisuudesta, jossa tämän semmoisen lisäksi suurin osa näistä kulttuurista tavoista, jotka kohdistuvat naisiin ja lapsiin. Puhumme silloin poligamiasta, pakkoavioliitoista tai sellaisissa sukulaisuuteissa on kiellettävä valikovista abortoista –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 siitä, että lapsia vedetään tietyistä, tyttöjä vedetään tietyistä koulutusyhteyksistä, kuten miksi urheilukoulutuksesta tai yhteyksistä, joissa ovat poikien kanssa tekemistä, tai se, että sovitetaan tiettyjä pukeutumissääntöjä. Tämä ovat sellaisia käytäntöjä, jotka osoittavat sen, että multikulttuurinen malli, jota tietyt tahot pitävät arvokkaana suuressa määrin, liittyy siihen, että rikotaan naisten ja tyttöjen oikeuksia. Meillä on velvoite estää ja havaita näitä tapahtumia. Meillä on velvoitteena todellakin lähteä liikkeelle koulusta, terveydenhuoltopalveluista ja sosiaalipalveluista. Meillä on todellakin velvoite varmistaa se, että tällainen käytäntö ei jää rankaisemattomaksi. Juuri tästä syystä on nopeasti ratifioitava Istanbulin yleissopimus ja tyydettävä, että kaikki Euroopan jäsenvalti- unionin jäsenvaltiot ottavat käyttöön tällaisen rikoksen seuraamisen myöskin omien alueensa ulkopuolella. On myöskin tarjottava uhreille eh, turvapaikkoja ja on otettava käyttöön suojelujärjestelmiä erityisten pöytäkirjojen puitteissa, jotka koskevat nimenomaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Se, että suvaitaan tämä tai katsotaan muualle silloin, kun tämä tapahtuu, ei ole sitä, että kunnioitetaan muita kulttuureja. Se on yksinkertaisesti sitä, että evätään se suojelu, jota lain mukaan pitäisi antaa, ja se on myöskin rikkomus naisten arvokkuutta vastaan. Kiitos seuraava puhujaan edustaja Jones S&D-ryhmästä. Haluan kiittää teitä ajastanne, arvoisa ministeri, komission jäsen. Me tiedämme, että naisten sukuelinten silpominen on maailmanlaajuinen ilmiö. Se koskettaa kaikkia maita, kaikkia tyttöjä ja naisia. Myös EU:ssa naisia ja tyttöjä on silvottu. Omassa maassani äh, on tuhansittain tyttöjä, vaikkakin tulen pienestä maasta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa mm, on toimittu varsin vähän vuosikymmeniä sen jälkeen, kun käytäntö tehtiin rikolliseksi. Viime vuonna Wales avasi ensimmäisen klinikkansa, jossa tarjotaan psykologista ja lääketieteellistä tukea uhreille – Tällaiset tukipalvelut ovat tärkeitä, mutta juuri nämä palvelut ovat vaarassa Brexitin jälkeen, koska EUn rahoitus menetetään. Lainsäädäntöä tarvitaan ja naisten voimannuttamista niin ikään, jotta syylliset saadaan tuomiolle. Istanbulin yleissopimus ja SEDOR ovat kaksi voimakasta välinettä, jolla voimme tarttua tähän ilmiöön vaikkakin näitä ei yhdistyneessä kuningaskunnassa juurikaan täytäntöön panna. Me tarvitsemme lainsäädäntövälineitä. Ne ovat osa laajempaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tarvitaan nuoria yhteisöjä, syrjintään on puututtava, naisten lisääntymis- ja sukupuoliterveyttä on äh, varjeltava. Nyt tämä saisi olla jo viimeinen sukupolvi tyttöjä ja naisia, jotka joutuvat kärsimään tästä silpomisesta. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Rafaela Renew-ryhmästä. Olkaa hyvä goedenavond ik i'll continue in dutch. Um, ehm, 200 miljoen vrouwen. Kiitos. Tosiaan 200 miljoonaa naista ympäri maailmaa joutuu joka päivä kärsimään silpomisen seurauksista. Ja nyt olemme saaneet tarpeeksemme. Tämän ei saa antaa enää jatkua. Ja Euroopassakin arvioidaan olevan 200 000 naista, jotka saattavat joutua tämän, tämän julman väkivallan teon kohteeksi. Ja tässä täytyy muistaa, että nämä eivät ole ketä tahansa naisia. Ne ovat meidän äitiä, äitejä, siskoja, tyttäriämme, ystävättäriämme, meidän täytyy EU:ssa tehdä kaikkemme, jotta voimme kitkeä tämän kamalan käytänteen suojataksemme naisia ja tyttöjä. Tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta on todella suuri ongelma ja me vetoamme nyt komissioon. Tämä täytyy nyt saada loppumaan. Nyt on vihdoinkin ai, korkea aika äh, saada aikaan sellainen strategia, joka kanssa toimii, johon sisältyy rankkoja sanktioita ja että valvotaan sen toteutumista että tämä kitketään ja esimerkiksi raiskauksia äh, täytyy pystyä ilmoittamaan paljon enemmän kuin mitä tähän mennessä tehdään. Ne jäävät piiloon. Tämä on toinen asia. EUn pitää tässäkin olla apuna. EUn täytyy taata, että että äh, lainsäädäntöä kehitetään, että tällaiset naisiin kohdistuvat väkivallan teot saavat, saadaan loppumaan tarvitaan toimiva strategia. Seuraavaksi edustaja Kunke vihreiden ryhmästä. Tack. Kiitos puhemies. Me Euroopan unioni usein sanomme, että olemme koko maailman puolustajia silloin, kun on kysymys ihmisoikeuksista. Se näyttää itse asiassa vitsiltä, kun ajatellaan sitä, miten moni lapsi, tyttö, nuori nainen EU-maista joutuu sukuelten silmisen uhriksi joka vuosi. 180 000 vuodessa on vaarassa joutua tämän teon kohteeksi Euroopan tasa mukaan. Enemmistö näistä tytöistä eivät ole sinisilmäisiä vaaleita, vaan näyttävät enemmänkin sieltä kuin minä. Ja monet ovat vakuunneita siitä, että tämä lisää syytä siihen, miksi EU-jäsenvaltiot eivät torju tätä riskiä, joka kohdistuu naisten sukupuolisten silpomiseen jossa uhreina ovat EUn kansalaiset puhutaan jonkinlaista kulttuurirelativismista, joka johtuu siinä, että tällaiset hyökkäykset jatkuvat. Jos me todellakin haluamme torjua edelleen tätä painetta, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin, meidän täytyy torjua fasismia, soria ihmisoikeuksia, riippumatta siitä, minkä värisenä tai minkä muotoisena tämä teko tapahtuu. Seuraava puhuja on edustaja Bilde ID-ryhmästä. Olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos puhemies. YK on yksi ensimmäisistä päätöslauselmista sukuelinten silpomista vastaan on vuodelta 1952. Edelleenkin yli 200 miljoonaa naista maailmanlaajuisesti on käytännön uhreja ja monet ovat vaarassa. Tämä osoittaa, kuinka tehotonta kansainvälinen toiminta on ollut, vaikkakin meidän tulisi taistella asian hyväksi täysin voimin. Monet Saharan eteläpuolisen Afrikan naiset esimerkiksi Etiopiassa kokevat tämän julmuuden. Siellä 65 prosenttia naisista on silvottu. 125 000 esimerkiksi Ranskassa on silpomisen uhreja. On jonkinlaista uskonnollista obskurantismia ennen kaikkea muslimiyhteisöissä. 2008 USAID totesi, että asiasta on puhuttava. Meidän on tunnistettava ensimmäiset vastuuhenkilöt. Tämä on ensimmäinen toimi tässä taistelussa, jota käydään myös Euroopan mantereella. En haluaisi enää näitä moraalisaarnoja äh, edustajalta äh, paikalta 123, hän ei ole enää salissa, mutta en halua enää näitä moraalisaarnoja kuunnella. Seuraava puhuja on edustaja Carvalho Euroopan kansanpuolueesta. Signore Presidente, Arvoisa puhemies, joka vuosi tuhansia naisia ja tyttöjä joutuu sukupuolielinten silpomisen kohteeksi. Tämä on todella vakavaa väkivaltaa ja kidutusta ja se aiheuttaa pitkäaikaisia seurauksia naisten kehoille. Meidän täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin. Emme voi vain katsoa vierestä, kun tällaista tehdään, että jollakin uskonnollisilla asioilla perustellaan tällaista julmaa käytäntöä, että tätä voitaisiin muka sillä perusteella jatkaa ei käy. Kansainvälisen yhteisön pitää torjua jyrkästi tämä käytänne, jolla hyökätään naisia ja tyttöjä kohtaan. Tämä on väkivalta, tämä väkivaltaa, julmaa väkivaltaa, ihmisoikeuksien polkemista, tasa-arvon romuttamista. Ja nämä ovat arvoja, jotka ovat Euroopan keskeisimpiä arvoja. EUn täytyy tätä torjua kaikin voimin. Tämä on jo rikos kaikissa EU-maissa, mutta sanktiot laahaavat perässä. Ja Naisia ja tyttöjä täytyy suojella kaikin tavoin, varsinkin heitä, jotka ovat haavoittuvimmassa asemassa. Ja kaikki, jotka tähän tekoon syyllistyvät, täytyy saada oikeuden eteen EU-ssa ja sen ulkopuolella. Meidän täytyy lisätä tietoisuutta, lisätä koulutusta. Tämä on ainoa tapa, jolla voidaan saavuttaa YK tavoite, joka on, että että sukupuolielinten silpominen loppuu vuoteen 2030 mennessä. Tämä olkoon myös EUn uuden komission tärkeä tavoite. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Leitau Marques SD-ryhmästä. Obrigadas. Puhemies, kiitos. Rova komission jäsen, rova ministeri. Se, että EUn strategia naisten sukupuolten silpomisen lopettamiseksi on ratkaisevan tärkeää Sosiaaliset tavat, iskonnolliset perinteet, stereotyypit, jotka liittyvät naisten sukupuolisuuteen, eivät enää voi olla syynä siihen, että aiheutetaan peruuttamatonta vahinkoa tytöille ja naisille ja heidän vartaloilleen. Valitettavasti on hyvin vähän luotettavaa tietoa käytettävissä tästä kirouksesta, jolla enää ei pitäisi olla sijaa 2000-luvulla. Me tiedämme, että noin 200 miljoonaa uhria on olemassa maailmanlaajuisesti ja heistä 500 000 elää Euroopan unionissa. Tämä merkitsee sitä, että kolme asiaa on tärkeää. Ensinnäkin jäsenvaltion tulee kerätä enemmän tietoa naisten sukuelten silmumisesta jokaisessa maassa niin, että voimme paremmin torjua tätä ilmiötä. Toiseksi meidän täytyy tukea innovatiivisia välineitä, teknologiaa, esimerkiksi tai iCut-sovellusta, jonka Restorers-ryhmä Keniasta kehitti, jotka olivat ehdolla Saharov-palkinnon saajiksi ja olivat käymässä täällä parlamentissa. Ja toivon, että jonakin vuonna voimme tuoda heidät tänne niin, että he myös saavat Saharov-palkinnon. Meidän pitää myös edistää sitä, että liitytään Istanbulin yleissopimukseen, joka tekee rikokseksi tämän silpomisen ja kehottaa niitä maita ratifioimaan jotka vielä ei ole niitä tehnyt. Me ei voi lopettaa ennen kuin tämä riski poistuu kaikilta naisilta. Seuraava puhuja on edustaja André ID-ryhmästä. 500 000 naista EU:ssa on kärsinyt silpomisesta joka vuosi. Sadolla tuhansilla on tämä vaara Euroopan parlamentin nettisivuilla on esitetty kommentteja aiheesta. Tietyissä Afrikan maissa, Aasiassa ja Lähi-idässä tätä käytäntöä käytetään. Tämä hirmuteko ei siis näin ollen olisi eurooppalainen. Kuitenkin sitä tapahtuu myös Euroopan mantereella. Meidän täytyy tehdä ensin työtä täällä Euroopassa, eikä vain osoitella muiden vikoja. Miten olemme tässä tilanteessa? Kaikki käytänteet, myös epäinhimilliset käytänteet tulevat ihmisten mukana. Me äh, ikään kuin sallimme tämän väkivallan muodon Ranskassa. Silvottujen naisten määrä äh, on noussut 70 000 lähestulkoon 200 000 tällä vuosikymmenellä. Tämä on väkivaltaa naisia vastaan. Avatkaa silmänne. Ei voi väittää olevansa feministi ja sitten olla tyytyväinen siitä, että tuhannet maahanmuuttajat tulevat ja alistavat naisia ja myös joskus raiskaavat heitä. Emme voi näihin vanhakantaisiin käytäntöihin alistua. Hyväksymmekö me aivan kaiken tulijoilta? naisten kunnioituksen nimissä äh, heidät ikään kuin alistetaan. Katsotaan, että on voitettu heidät. Seuraavaksi edustaja Pospisil kansanpuolueesta saa puheenvuoron. Kiitos puhemies, arvoisa komissaari. Suurella kiinnostuksella olen kuunnellut tätä keskustelua tästä aloitteesta. On selvää, että Euroopan parlamentti tukee tätä strategiaa. On hyvä, että monet keskustelijat ovat korostaneet, kuinka vaarallista tämä on naisille ja tytöille. Tämä on väkivaltaa. Tätä väkivaltaa tapahtuu jopa Euroopassa ja väkivaltaa tapahtuu myös muissa maailman osissa. Me tarvitsemme välineitä, jotka toimivat sekä täällä että Euroopan ulkopuolella. Meillä täytyy olla toimivat EU-ohjelmat jotka lopettavat tämän julman käytänteen Euroopassa. Tämä on suuri häpeä, että erityisesti maahanmuuttajayhteisöissä sadat tuhannet naiset ja tytöt joutuvat tämän väkivallan teon kohteeksi. Kyllä Euroopassa pitää kunnioittaa eurooppalaisia oikeuksia, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Ja tässä on kyllä vielä paljon tehtävää, kun tämä käytäntö saa jatkua. Ja tietysti lain täytäntöönpanoviranomaisten pitäisi tässä terästäytyä, jos joku syyllistyy rikokseen, hänet pitää saada oikeuden eteen. Tässä jäsenmaat eivät tee riittävästi yhteistyötä keskenään. Tiedämme, että näitä tapa- tapauksia on satoja tuhansia, mutta kuinka moni tekijä on joutunut oikeuden eteen? Kuinka moni on saanut rangaistuksen oikeusistuimessa? Tällaista ei ole nähty. Euroopassa pitää saada nyt oma pesä kuntoon ja samaan aikaan tehdä työtä myös Euroopan ulkopuolella. Meidän tulisi kitkeä ensiksi tämä julma käytäntö Euroopassa ja meidän täytyy taata ihmisoikeudet kaikille Euroopassa. Edustaja Tax, sd ryhmästä Kiitos puhemies.